selitys on hyväksytty. No niin, sitten voimme, tai ensimmäisenä meillä on esityslistalla keskustelu, johon liittyy komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma.